Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat jo teillä käytössänne. Haluaisin kysyä, onko näihin huomioita esitettävänä? En näe, joten pöytäkirjat ovat hyväksytyt. Sitten siirrymme tärkeään kohtaan päivän esityslistalla, joka on komission puheenjohtajan kyselytunti. Haluaisin toivottaa lämpimästi